Buongiorno. Hyvää päivää. Buongiorno. Hyvää päivää. Istudutaan. Kiitos. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Spark kolme, eh, viisikymmentä on täysin eh, liitettynä täysistuntosaliin niin, että ne jäsenet, jotka eivät löydä paikkaa täältä täysistuntosalista, voivat osallistua täysin eh, keskusteluihin ja näin takaamme riittävän fyysisen etäisyyden. Ne jäsenet, joiden nimi on puhujalistassa, heitä pyydetään istumaan täällä täysistuntosalissa ja he löytävät paikkaa paikkansa, heidän paikallaan on nimikortti. Ne jäsenet, jotka eivät ole puhujalistalla, niin heidät vahtimestarit ohjaavat muille vapaina oleville paikoille. Muistutan teitä siitä, että kummassakin salissa on läsnäololista ja muistutan teitä siitä, että kasvosuojusten käyttö on velvollista velvollisuus mutta ne puhujat, jotka haluavat puhua ilman tätä maskia, voivat sen tehdä puheensa ajan. Tämänpäiväinen istunto on avattu. Istunto, joka keskeytettiin 15. toukokuuta 2020. 13, 14 ja 15 toukokuun pöytäkirjat on hyväksytty ja ne on jaettu. Onko niihin kommentteja? ei ole, niinpä pöytäkirjat on hyväksytty. Muutamia ilmoitusasioita. ECR-ryhmä on ilmoittanut minulle muutoksesta valtuuskuntanimityksiin. Tämä päätös löytyy tämänpäiväisen istunnon pöytäkirjasta ja se astuu voimaan tämän ilmoituksen myötä. Haluaisin kertoa Äh, täysistunnolle, että äh, parlamentin työjärjestyksen 79 artiklan mukaan olen neuvoston puheenjohtajan kanssa allekirjoittanut seitsemän säädöstä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ja niiden otsikot löytyvät tämän istunnon pöytäkirjasta. Nyt menemme sitten äh, esityslistaan. Esityslista luonnos hyväksyttiin puheenjohtajakokouksessa 19. toukokuuta 157 artiklan mukaisesti ja se on teille jaettu. En ole saanut mitään muutosehdotuksia tähän täys istunnon esityslista luonnokseen. Esityslista on siis hyväksytty. Esityslistan mukaan meillä on nyt keskustelu neuvoston ja komission julkilausumasta aiheena on EUn elvytyspaketti. Muistutan eh, jäseniä siitä, että tässä keskustelussa ei ole mahdollista eh, ottaa puheenvuoroja puhelistan ulkopuolella eikä esittää sinisen kortin kysymyksiä. Haluaisin tota, tervetulleeksi puheenjohtaja von der Leyenin, joka on täällä salissa, samoin koko komission kollegio ja kiitän heitä siitä, että he ovat täällä läsnä tänään. Nyt annan puheenvuoron ministeri Brinjetsille neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. President, honorable members. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia tilaisuudesta kommentoida lyhyesti eu elvytyspakettia, jonka komissio tänään on antanut. Tämä on vielä varsin tuoretta tietoa ja delegaatiot ovat alkamassa tutustua siihen tässä kun tapaamme. Siksi ymmärrätte, että en varmasti tänään pysty tarttumaan ehdotuksen sisältökysymyksiin. Tulee olemaan muita tilaisuuksia sellaista varten. Tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa siitä, miten puheenjohtajavaltio aikoo viedä tämä asia eteenpäin. Ensinnä odotukset. Huhtikuun lopussa johtajat päättivät laatia elvytysrahaston, ja, jota tarvitaan kiireellisesti Odotuksena on, että pitäisi olla riittävästi rahoitusta, jotta voidaan kohdata tämä toiminta sektoreihin maantieteellisiin alueisiin, jotka eniten ovat kärsineet kriisistä, ja jotta voidaan puuttua tähän ennaltanäkemättömän kriisiin. Tätä kautta komissio sai tehtäväksi tämän takia tutkia tarkkoja tarpeita ja tehdä nopeasti ehdotuksen, joka sopii yhteen haasteen kanssa, joka edessämme on. Komissio odotti, sen piti selvittää yhteyttä monivuotisen rahoituskehykseen, Kuten johtajien mukaan sitä pitää sopeuttaa ajatellen tämänhetkistä kriisiä ja sen seurauksia. Reaktiona tähän tehtävänantoon komissio laati kattavan pakettiin horisontaalisia ehdotuksia, jotka tänään sitten esitellään. Poliittinen ohjeistus oli selkeä, delegaatiot arvioivat pakettia tässä valossa ja sitten työyksityiskohdista alkaa nyt. Sitten, miten puheenjohtajavaltio aikoo järjestää tätä työtä? Avainsana on kiireellisyys. Viime kuussa johtajat korostivat sitoumuksensa saavan aikaan sopimuksen mahdollisimman nopeasti. Me kaikki tiedämme, että aika on loppumassa ja meidän täytyy edetä niin nopeasti kuin mahdollista. Meidän kansantaloutemme vaativat sitä, kansalaisemme odottavat tätä. Tämän takia puheenjohtajavaltion vastuulla on viedä tämä tehtävä eteenpäin komission sopimuksen pohjalta ilman viivyttelyä. Tässä linjassa eurooppalaisen ministerit keskustelivat asiasta ja kattavasta taloudellisesta sosiaalista elpymisestä EU:ssa. Mukaan lukien sopeutettu monivuotinen rahoituskehys ja elvytysväline. Tästä käsitellään eilen epävirallisessa videokonferenssissa. Sitten eh, Koreper ottaa tämän esille ja keskustelee siitä välittömästi komission paketin esityksen jälkeen jo tänään. Tekninen työ tulee myös alkamaan, että ymmärretään ehdotukset ennen kuin maiden johtajat pystyvät käymään kunnollista keskustelua aiheesta. Tätä varten tulemme ottamaan liikkeelle neuvoston kaikki tasot fyysisesti ja muuten, ja käytämme tietysti teknologiaa hyväksemme. Koko tämän ajan tulemme kiinnittämään huomiota myös parlamentin huomioihin tässä hengessä tullaan huomioimaan huolella teidän päätöslauselmamme, tai se on jo, siihen on jo tutustuttu, joka viimeksi hyväksyttiin koskien uutta MRKta ja varautumissuunnitelmaa. Yhteistyö tulee jatkumaan neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä, ja se on olennainen osa koko prosessia on kyse sitten horisontaalista tai alakohtaista tasosta. Tartun tähän tilaisuuteen ja muistan teitä siitä, että MRK-sopimuksen lisäksi on tuhansia muita neuvotteluita meneillään. Ne koskevat ohjelmia, joilla muutetaan EUn tuki toiminnaksi kentälle. Tässäkin aika on olennaisen tärkeässä roolissa. Meidän pitää edistyä niin paljon kuin vain mahdollista alakohtaisella tasolla. Meidän täytyy käyttää mahdollisimman hyvin jäljellä oleva aika hyväksi. Olemme velkaa sen tuleville edunsaajille ohjelmien kohdalla mukaan lukien opiskelijat, pk-yritykset, paikallistason, hallinnon ja muut. Enemmän kuin koskaan tällä hetkellä he tarvitsevat meidän tukeamme, jotta saavat projektinsa liikkeelle. Tätä kautta voidaan auttaa elpymisessä talouksissa, alueilla ja kaupungeissamme EU-ssa. Odotamme mielenkiinnolla yhteistä teidän kanssanne, jotta voimme saavuttaa nämä odotteet. odotteet. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä ministeri. Ja seuraavaksi puheenjohtaja von der Leyen, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Eurooppa on sukupolvien historiaa. Jokainen sukupolvi polvi, sillä on oma historiansa. Mitä tulee perustavaan sukupolven unionissa, historia puhui silloin kestävän rauhan rakentamisesta. Silloin ei ollut mitään muuta kuin tuskaa, kurjuutta, tuhoa. Mitä tulee sen jälkeisen sukupolven, sodan jälkeisen sukupolven, oli kyse siitä, että pyrittiin vaurauteen, hyvinvointiin, vapauteen. Valittiin yhtenäisyys sisämarkkinoillamme ja yhtenäisvaluutta aikanaan. Sen jälkeen historian tehtävä oli saada eurooppalainen perheemme koottua yhteen. Saat yhdistettiin kaikki ja otettiin vastaan eurooppalaiset tänne tavallaan kotiin Euroopan ytimen. Kaikki nämä eri sukupolvet ja kaikki nämä onnistumiset historian aikana ovat, ra- ovat rakentuneet tälle. Ja tämä on innoittanut sen jälkeisen sukupolvia. Ja valinta on aina ollut siinä, että joko toimitaan aivan yksin, ilman että kukaan vastustelee, tai sitten mennään eteenpäin yhdessä yhteisellä visiolla, kunnianhimoisella tavoitteella kuljetaan samaan suuntaan. Näinä ratkaisevina hetkinä me olemme aina valinneet hypätä eteenpäin yhdessä koska Euroopan kohdalla kaikkein rohkeimmat toimet ovat aina niitä, jotka ovat varmimpia ja onnistuneimpia. Tätä kautta olemme pystyneet rakentamaan rauhan unionia, hyvinvoinnin unionia ilman, että sellaista on ennen historian aikana nähty. Arvoisat jäsenet, tänään me kohtaamme oman ratkaisevan hetkemme. Se, mikä lähti liikkeelle niin pienestä viruksesta, jota silmät eivät voineet nähdä, on muuttunut talouskriisiksi, joka on niin suuri, että sitä ei voi olla havaitsematta. Meidän ainutkertainen mallimme, joka perustuu 70 vuoden toimintaan, on asetettu kyseenalaiseksi enemmän kuin koskaan tämän unionimme historian aikana. Yhteiset eurooppalaiset saavutukset ovat vahingoittuneet. Asiat, joita meidän itsestään selvinä, ovat, on asettu kyseenalaiseksi. On sisämarkkinat, joiden täytyy toipua, ja on pelikenttä, jo toimintakenttä, josta täytyy saada jälleen yhtäläinen. On neljä vapautta, jotta täytyy täysin alkaa taas kunnioittaa. Tällä kriisillä on paljon ulkoisia vaikutuksia eri maissa, kaikissa maissa, eikä mikään tästä tule korjatuksi niin, että vain yksi maa yksin sen tekisi yritys, joka menee vararikkoon yhdessä maassa, saa, on myöskin toimittaja toim, yrityksille muissa maissa. Se, että yksi osa taloutta heikkenee osassa Eurooppaa, heikentää myöskin sitä muualla. Kysymys on meistä kaikista ja on kysymys asiasta, joka on paljon suurempi kuin mitä me yksin ajattelemme. Tämä on Euroopan hetki. Me näemme, mitä vaikutuksia tällä on taloudellisesti, fiskaalisesti koko unionissa – erot suurenevat ja monimutkaiset kysymykset, jotka liittyvät suvereniuteen ja taakan jakamiseen, ovat asioita, joita täytyy käsitellä, joten edessämme jälleen kerran on tilanne, joka on kahden asian välillä tehtävä valinta. Joko me toimimme kaikki yksin, jätämme maat, alueet ja ihmiset oman onnensa nojaan ja hyväksymme unionin, jossa on niitä, joilla on ja niitä, joilla ei ole mitään, tai menemme yhdessä eteenpäin, otamme askeleen yhdessä eteenpäin, luomme va- vahvan tien ihmisillemme ja tuleville sukupolville. Ja minulle tämä valinta on yksinkertainen. Minä haluamme, haluan, että me otamme uuden ylpeän askeleen, rohkean askeleen yhdessä. Eurooppa on ainutkertaisessa asemassa. Se pystyy investoimaan. Se pystyy investoimaan kollektiivisesti elpymiseen ja yhteiseen tulevaisuuteen. Meidän unionissamme ihmiset, yritykset ovat riippuvaisia toisistaan ja luottavat toisiinsa. Ja meidän unionissamme kohesio, lähestyminen ja investoinnit ovat jotakin, josta kaikki hyötyvät. Ja meidän unionissamme me tiedämme, että rohkeimmat toimenpiteet ovat kaikkein turvallisimpia tulevaisuutta ajatellen. Tämä on syy siihen, että komissio tänään esittää uutta elpymisvälinettä, joka on seuraava sukupolvi EU:ssa. Sen arvo on 750 miljardia euroa. Se on luotu meidän suunnitellun uudelleen muokatun pitkän budjettimme rinnalle 1,13 miljoonaa. Ja kysymys on siitä, että tämän kokonaisuus on 1,85 biljoonaa euroa tämän päivän esityksien muodossa. Tämä koskee niitä myöskin kolmea turvaverkkoa, joiden suuruus on 450 miljardia euroa, joista neuvosto ja parlamentti ovat sopineet. Tätä kautta meidän elvytystoimintamme kokonaisuudessaan ovat 2,4 biljoonaa euroa. Arvoisat jäsenet, salikaa minun vielä kerran selittää, mitä tämä EU-seuraava sukupolvi, miten se toimii. Varat kerätään nostamalla tilapäisesti omien varojen kattoa, ylärajaa, niin että komissio voi käyttää hyvää luottoarvotustaan niin, että se voi lainata rahaa rahoitusmarkkinoilta. Tämä on poikkeuksellinen, kiireellinen, välttämätön toimi silloin, kun on kysymys poikkeuksellisesta ja kiireellistä kriisiä. Seuraavan sukupolven EU tulee investoimaan siihen, että me jälleen rakennamme sosiaalisen kudoksemme, suojelemme sisämarkkinoita ja autamme samaan aikaan tasapainoa taseisiin kautta Euroopan. Ja samaan aikaan kun me teemme tätä, meidän täytyy pyrkiä pääsemään nopeasti eteenpäin kohti vihreää, digitaalista ja kestokykyistä tulevaisuutta kohti, joka on seuraavan sukupolven tulevaisuus Euroopassa, sen sukupolven, joka on globaalisti yhdessä toisiinsa, joka kokee olevansa vastuussa maailmastamme, planeetastamme. Sillä on selkeä näkemys siitä, että se haluaa puolustaa ihmisarvoa ja oikeusvaltiota. Ovat päättäväisiä pitämään hallitukset vastuuseen niin, että ne toimivat ilmastonmuutosta vastaan ja suojelevat luontoa. Niitä ajaa idealismi, heitä ajaa idealismi Euroopan hyväksi ja usko siihen, että meidän unionin, unionin täytyy pyrkiä kohti parempaa. Joten sen lisäksi, että osoitamme solidaarisuutta, josta päästään tämän päivän kriisistä eteenpäin, minä haluan ehdottaa uutta sukupolvien välistä pakettia huomista varten – Tämän kriisin vaikutukset merkitsevät sitä, että meidän täytyy tehdä investointeja ennennäkemättömällä tavalla, ennennäkemättömässä määrin. Mutta me teemme sen sellaisella tavalla, joka mahdollistaa Euroopan tulevalle sukupolvelle mahdollisuuden kerätä sadon tästä. Kysymys on sadosta, joka ei pelkästään säilytä viimeisten 70 vuoden erinomaisia saavutuksia, vaan varmistaa sen, että unionimme on ilmastoneutraali, digitaalinen ja sosiaalinen ja voimakas globaalin toimija myös vastaisuudessa. Jotta tämä saadaan aikaan, EU seuraava sukupolvi, tämä ohjelma tähtää valtaisen rahoitusvoimansa siihen, että investoidaan yhteisiin prioriteetteihin kaikissa Euroopan ohjelmissa – ja hyvät jäsenet, minä olen valmis vakuuttamaan sen, että tällä talolla on täysin sanan sanottamassa ratkaisevissa päätöksissä, jotka koskevat unioniamme. Minun ehdotukseni, että investoidaan nämä rahat ohjelmien kautta eurooppalaisen budjettiimme, on juuri se, millä saavutetaan tämä. Next Generation EU, seuraava sukupolvi EU, säilyttää sisämarkkinat sen uuden loistavan in, innovaatioiden, vaurauden ja mahdollisuuksien moottorin. Me investoimme uuteen teknologiaan, joka antaa potkua uudelle taloudelle, niin että päästään kohti innovatiivista ja puhdasta teollisuutta. Seuraava, tämä ohjelma vahvistaa Euroopan vihreää sopimusta ja horisontti Eurooppaa ja investoi avaininfrastruktuureihin 5Gstä rakennusten korjaamiseen. Samaan aikaan meidän täytyy varmistaa, että siirtymä ilmastoneutraaliin talouteen tapahtuu niin, että kukaan ei jää jälkeen. Se Next Generation EU tulee tätä kautta monimuotokertaistamaan ne rahat, joita on olemassa siirtymärahastossa. Ja samalla tavalla yksikään jäsenvaltio ei joudu välittämään tekemään valintaa siitä, että se reagoi kriisiin tai investoi ihmisiin. Siksi tämä ohjelma lisää Erasmuksen rahoitusta ja myöskin tukea nuorisotyöttömyydelle. Tätä kautta ihmiset saavat taidot, koulutuksen, jonka he tarvitsevat voidakseen sopeutuaksa tähän nopeasti muuttuvaan maailmaan. Tämä ohjelma tulee auttamaan terveitä yrityksiä jotka ovat tehneet oikeat ratkaisut ja investointia vuosikymmenien ajan, mutta jotka nyt ovat riskissä siksi, että kilpailijat muissa jäsenvaltioissa saavat paremmin julkista tai yksityistä rahoitusta ja saavat tätä kautta tuoretta pääomaa. Tätä kautta investoidaan avainteknologioihin, avainteollisuuteen, jolla saadaan kestävämmiksi ratkaisemaan tärkeät toimitusketjut. Tätä kautta varmistetaan se, että Eurooppa pysyy kärjessä sellaisilla alueilla kuin tekoäly, vihreä teknologia. Ja tämä ohjelma auttaa saamaan terveydenhuoltojärjestelmästämme kestävä, kestävämpiä tulevia kriisejä ajatellen. Tämä investointi tulee olemaan uutta eurooppalaista yhteistä hyvää, joka osoittaa tuntuvan todellisen arvon, joka liittyy unionin osana olemiseen. Ja sen omistamme me kaikki. Kokonaisuudessaan komissio siis kerää kaiken kaikkiaan 750 miljardia euroa Next Generation EU-ohjelmaan ja 500 miljardia osoitetaan ö, tuiksi ja 250 miljardia luotoiksi, jotka ovat jäsenvaltioiden käytettävissä. Hyvät naiset ja herrat, sallikaa minun tehdä tämän täysin selväksi. Nämä tuet ovat yhteinen investointi meidän tulevaisuuteemme. Niillä ei ole mitään tekemistä jäsenvaltioiden menneiden velkojen kanssa. Nämä tuet toteutetaan Euroopan budjetin kautta. Ja tämä rajallinen rahoitus mm, siinä on tietyt rajalliset rahoitukset, jotka ovat tietyn avainen mukaan määritelty jäsenvaltioille. Tämä noudattavat meidän eurooppalaisia prioriteetteja, me vahvistamme sisämarkkinoita, digitaalistumista edistetään, eurooppalaista vihreää sopimusta, kestokykyä ja vielä enemmän. Euroopan budjetti on aina ollut sellainen, että se on ollut osa, se on koostunut tuista. Tämä ei ole mitään uutta. Kyllä on tuista kohdennetuille investointille ja uudistuksille, jotka tähtävät suurempaan yhteenkuuluvuuteen ja siihen, että elinolosuhteet lähenevät toisiaan Euroopassa. Ja meidän Euroopan unionimme on elävä esimerkki siitä, että tämä toimii. Euroopan unionin kautta kilpailukyky, hyvinvointi, elintaso joka, jokaisessa jäsenvaltiossa on noussut. Nämä investoinnit Euroopan budjetin kautta ovat olleet sellaisia, että ne ovat kaikille antaneet palautusta moninkertaisesti ja näin on myöskin Next Generation EU-ohjelman osalta. Se on meitä kaikkia varten. Me investoimme yhdessä Euroopan tulevaisuuteen ja maksamme tämän kokonaissumman maakohtaisen jakoperiaatteen mukaisesti tulevissa budjeteissa. Ja tämän lisäksi komissio tulee tämän lisäksi esittämään uusia tulolähteitä. Nämä voisivat esimerkiksi liittyä siihen, että laajennetaan päästökauppaa tai että luodaan hiilidioksidin rajavero ja vai tällainen, joka merkitsee sitä, tämä toimisi sellaisia tuotteita vastaan, jotka ovat ilmastolle haitallisia ja tulevat alueen ulkopuolelta. Ja myöskin niille, siellä myös tapahtuu miljardivoittoja. Siellä myöskin osalta voidaan edistää yhteistä hyvää. Tässä meidän pitää olla kunnianhimoisia ja tässä minä luotan siihen ja saan teidän täyden tukenne. Meine Damen und Herren Abgeordnete. Hyvät naiset ja herrat, nyt on äh, aika tehdä oikea päätös. Ne, jotka äh, tänä päivänä ähm, pelkäävät tätä rohkeaa investointia. Heille minä sanon, että jos ei nyt toimita, niin kustannukset tulevaisuudessa ovat paljon suuremmat. Nyt meidän on luotava yhteinen pohja tulevaisuudellemme ja samanaikaisesti meidän on varmistettava ja puututtava tällaiseen poikkeukselliseen kriisintilanteeseen, joka ei ole kenenkään syy. Joten siirretään sivuun vanhat ennakkoluudot, vaan löydetään se voima, joka syntyy tästä suuresta ajatuksesta yhteisestä Euroopasta. Tämä kriisi, joka meillä on edessämme, on valtaisa, mutta yhtä suuri mahdollisuus meillä on Euroopassa ja meillä on myös suuri vastuu tehdä oikea asia tässä vaiheessa. Nyt voimme luoda pohjan unionille, joka on ilmastoneutraali, digitaalinen, vahvempi ja joka huolehtii sosiaalisista kysymyksistä paremmin. 70 vuotta sitten sitten meidän isämme ja äitimme tekivät ensimmäisen rohkean askeleen luodakseen rauhan ja hyvinvoinnin unionin tänä päivänä on tullut se hetki, että meidän täytyy lisätä meidän sukupolvemme luku tähän tarinaan ja tehdä jälleen rohkea askel kohti kestävää unionia. Äh, tämän olemme velkaa tulevalle sukupolvelle. Äh, eläköön Eurooppa. Eh, Maria, arvoisa puhemies Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin kuulemme poliittisten ryhmien puheenjohtajia, pyytäisin, että että ne parlamentin jäsenet, joita vahtimestarit ovat pyytäneet siirtymään äh, paikoiltaan turvallisuussyistä, noudattaisivat äh, näitä äh, pyyntöjä. Hyvä kollega, te ette voi paikalla 36 istua. Se on teille kaksi kertaa jo sanottu, joten pyydän, että noudattaisitte tätä kehotusta. Puheenjohtaja Manfred Weber, teillä on puheenvuoro. Hyvä puhemies, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat ja hyvät kollegat. Solidaarisuus on palannut. Eurooppalainen solidaarisuus on palannut. Robert Schumannin henki on palannut. Muutamia viikkoja sitten poltettiin Euroopan lippuja Italian kaduilla esimerkiksi. Miljoonat ihmiset Euroopan unionissa ovat vielä huolissaan ja peloissaan tulevaisuudesta, työpaikastaan, perheistään. Eurooppa antaa tänään vahvan vastauksen. Te ette ole yksin. Me yhdessä yhdessä tulemme vastaamaan tähän haasteeseen ja annamme vastauksen, joka perustuu solidaarisuudelle. Avaamme jopa uuden luvun Euroopan unionille. Jotkut ovat kutsuneet tätä Hamilton-hetkiksi, tätä tämänhetkistä tilannetta. EPP-poliitikkona minä en pidä tästä, koska Eurooppa en, en halua että Eurooppa perustuisi lainanottoon. Se ei ole minun unelmani Euroopasta, mutta kun pidän mielessä tämän tilanteen, tämän taloudellisen kriisin, joka on suurin sitten toisen maailmansodan, niin emme näe muuta vaihtoehtoa Eh, jotta voimme antaa taloudellemme uutta pontta. Eh, avainkysymys ei ole se, että kuinka massiivinen tämä investointi on ja kuinka paljon rahaa käytetään. Se ei ole tärkein kysymys. Tärkein kysymys on se, että mihin se käytetään. Ja yksi meidän periaatteistamme on, ja se on nyt tämän ehdotuksen myötä taattu, eh, me takaamme, että me anna uutta rahaa mantereen vanhoille ongelmille, vaan meidän on käytettävä uutta rahaa uusille ideoille, tuoreille ideoille. Ja toinen asia, joka on erittäin tärkeää meille tässä keskustelussa ja valmistelutyössä, on tämä demokraattinen prosessi. Ja kiitän komission puheenjohtajaa selvästä lausunnosta. Nyt meidän on käännettävä neuvoston puoleen ja selvitettävä neuvostonkin kanssa, että tämä periaate, että mitään rahaa Euroopassa ei voida käyttää ilman Euroopan parlamentin hyväksyntää, niin sen myös neuvosto takaa. Tämä ehdotus on nyt pöydällä ja hyvät kollegat, meidän on vielä vakuutettava 27 jäsenvaltiota ja niiden parlamentit, ne tarvitaan, jotta äh, tätä ajatusta tuetaan. Ja EPPn puolella meillä on yksi hallitus, kaksi sosialistihallitusta, yksi äh, liberaalihallitus ja jopa vihreät ovat ongelman mm, osa, koska Itävallassa he ovat hallituksessa, niin nyt meillä kaikilla on tämä sama haaste vakuuttaa äh, toisemme siitä, että tukisivat tätä ajatusta. Ja tälle nuukalle nelikolle haluaisin sanoa, että teidän yrityksenne eivät voi olla menestyksekkäitä, jos sisämarkkinat eivät kukoista, joten teidänkin etunne mukaista on tehdä koko unionista menestyksekäs. Toinen argumentti on se, että näemme, että maailmanlaajuinen talousmahti jaetaan uudelleen, enkä halua, että Kiina on suuri voittaja, Eurooppa suuri häviäjä. Ja 2008-2010 meillä oli jo tällainen hävitty sukupolvi, emmekä voi hyväksyä uutta hävittyä sukupolvea tässä kriisissä, joten meillä on kyllä hyvät argumentit puolellamme. Solidaarisuus kulkee aina käsi kädessä vastuun kanssa. Ne ovat aina mitalin kaksi puolta. Näin me ajattelemme EPPssä. Ja mm, kun pidän tämän mielessä, niin kun me nyt menemme markkinoille lainaamaan rahaa, niin meidän on oltava äh, rehellisiä. Meillä pitää olla selvä näkemys siitä, miten rahat maksamme takaisin. Ja äh, se, että sanotaan, että seuraavissa monivuotisissa rahoituspuitteissa, jos pidetään mielessä maaliskuun keskustelut, jossa neuvosto yritti päästä nykyisistä rahoituspuitteista yhteisymmärrykseen, niin en usko, että se on ihan niin helppoa. Siksipä ollaan rehellisiä, puhutaan suoraan. Se tarkoittaa, että me tarvitsemme omia varoja, jotta voimme maksaa velan takaisin. Tämän kriisin suuret voittajat ovat digitaaliset jättiyritykset ja mielestäni on oikein pyytää niitä maksamaan osa tästä velasta takaisin. Ja osa tätä solidarisuutta ja vastuukysymystä on myös kansallinen Äh, ulottuvuus. Voi kutsua sitä eurooppaisesti ohjausjaksoksi tai siksi, että tarvitaan sisäisiä uudistuksia. Mistä on aivan selvää, että jos pyytää naapuriaan äh, toimimaan solidaarisesti, niin täytyy tehdä myös omat kotiläksynsä, jotta on paremmin valmistautunut tulevaisuuteen. Ja globalisoituneessa maailmassa tarvitsemme vielä uudistuksia. On muitakin asioita, jotka tärkeitä, oikeusvaltioperiaatetta mm, ja tämä tuki- ja lainat periaate. Meillä on tässä hyvä ehdotus pöydällä. Terveysohjelma on päivittäin säilytettävä, vahvistettava. Se on korona-aikoina tärkeää. Ja monivuotiset rahoituspuitteet. Meillä on vielä suuria keskusteluja kohesiosta ja maataloudesta edessämme. Suunnitelma menee oikeaan suuntaan. Tämä on tärkeä hetki Euroopan unionin tulevaisuudelle ja EPP yleisesti tukee komission ehdotusta. Grazie, presidente Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenjohtaja Garcia Perez. Kiitoksia puhemies Rova von der Leyen. Kuukausi sen jälkeen, kun parlamentti, Euroopan parlamentti äänesti päätöslauselmasta, olette te täällä tänään esittämässä komission elvytyssuunnitelman. Ja minun täytyy sanoa jotakin. Tämä on kunnianhimoinen suunnitelma. Se on Eurooppa-henkinen suunnitelma. Se on linjassa sen mukaan, mitä me olimme vaatineet parlamentissa. Kiitän teitä ensinnäkin siitä, että annatte parlamentille sille kuuluvan roolin tässä. Me olemme samassa, samalla siellä kuin neuvosto, kun otetaan tämä suunnitelman mukaan monivuotisen rahoituskehyksen ja näiden voimavarojen joukkoon tässä suunnitelmassa on mukana yhteisövelka, velka, joukkolainan velkojen velkakirjojen liikkeeseen lasku komission nimissä. Näin maat voivat rahoittaa oikeudenmukaisella tavalla kriisin edessä. On selvää, että jotakin on muutunut. Jotkut ehdotukset, jotka otatte mukaan tässä, ja jotkut hallitukset ovat jo antaneet tukeansa niille. No, no, niitä olisi ollut vaikea ajatellakaan muutaman kuukausi sitten. Komissio ja Euroopan parlamentti ja monet kansalliset hallitukset ymmärtävät täysin, kuinka suuresta on kysymys. Kyse on tulevaisuudesta ja koko eurooppalaisen hankkeen uskottavuudesta. Tässä ei ole kysymys enää pelkästään solidaarisuudesta, vaan myös euron selviytymisestä ja markkinoiden selviytymisestä ja siitä, että koko eurooppalainen hanke pysyy hengissä, koska jotkut ehkä eivät ole vielä ymmärtäneet, että tässä emme ole markkinoimassa mitään. Minun poliittinen ryhmä ei ole tässä poliittisessa vaan rakentamassa poliittista unionia. Jotkut täällä puhuvat ikään kuin täällä ei olisi tapahtunut yhtään mitään, niin kuin viime kuukausina ei olisi tapahtunutkaan tätä suurta kriisiä, mikä kuitenkin tapahtui. Ikään kuin ei olisi kuollut yli 150 eh, 000 ihmistä Euroopassa, ikään kuin ei olisi vaarannettu yli 60 miljoonan eurooppalaisen työpaikkoja Euroopassa, niin kuin emme tietäisi, että kriisi tulee synnyttämään valtavan ö, mm, eh, laskusuhdanteen ja eh, ja BKT tulee kutistumaan lähes 8 prosentilla. Jos tämä ei saa meitä nyt todellakin toimimaan, niin en kyllä tiedä, mitä te oikein täällä jotkut odotatte. Tämä on hetki, totuuden, totuuden hetki, panna kortit pöydälle. Me haluamme jatkossakin rakentaa poliittista unionia, koska tässä mennään pidemmälle kuin pelkkä solidaarisuus, ja koska tämän lisäksi meidän pitää ottaa vastuullemme se, että maailma, joka on yhä monimutkaisempi, ansaitsee kyllä sen, että puolustetaan tässä yhteydessä EU-hanketta. E COVID-19 kriisi kriisi on asymmetrinen kriisi, mutta se vaikuttaa kuitenkin vaikutuksena symmetrisesti. Ja tämä suunnitelma, että tänään esitetään, jos olemme sitä mieltä, että EU pitää korjata tätä epäsymmetrisyyttä, niin silloin ei voida hyväksyä sitä, että teemme työtä yhteisen projektin parissa, mutta sitten kuitenkin jotkut jäsenvaltiot saavat pelastaa omat yrityksensä, kun taas muissa maissa yritykset jätetään kuolemaan, koska resursseja ei ole. Koska tässä jos joko selviydymme kaikki tai kukaan ei selviydy. Tällä hetkellä, jos jotkut joku neuvostossa ei usko eurooppalaisiin ratkaisuihin ja lähentymiseen, niin sitten ei pitäisi kuitenkaan estää niiden toimintaa, jotka panostavat Euroopan eteen. Meidän pitää olla vilpittömiä. Emme halua enempää rahaa tähän, vaan ongelmana on se, että edistetään Euroopassa. Ja tässä neuvoston täytyisi muuttaa menettelytapansa, jotta se voi hyväksyä monivuotisen rahoituskehykseen määräenemmistöllä eikä yksimielisellä, koska on väärin, että 23 maata, Eurooppa myönteistä maata, joutuvat pantevangiksi neljän, joukko, jotka uskovat kansalliseen panostukseen. Mitä tulee minun, mitä tulee solidarisuuden lisäksi, tämä on asenne, joka on lyhytnäköisyyttä, koska riittää kun katsoo ympärilleen, niin että ymmärtää, että monenkeskisyys on vaarassa ja me tarvitsemme globaalia hallintoa. Näin voidaan va- vahvistaa myös sosiaalista pilareja, pilaria ja auttaa niitä, jotka eniten se tarvitsevat. Olen iloinen, että tähän otettiin mukaan lapsitakuu ja meidän pitää osoittaa solidaarisuutta myös tulevia sukupolvia kohtaan. Meidän pitää muuttaa avainpolitiikkaa huomenna, saada aika digitaalinen muutos, vihreä muutos, koska emme voi tuhota ympäristöä tuhota luoda monivuotoisuuden ja sitten vielä jättää valtavat velat heidän selkäänsä, niskaansa. Tämän takia komission puheenjohtaja teidän on hyvä muuttaa myös Euroopan talouden ohjausjaksoa. Pitää unohtaa tämä finanssipolitiikan vahvistaminen ei voida, voida panna ehtoja eläkejärjestelmään, vaan panna ehtoja, mitä tulee kestävyyteen sosiaalisessa ympäristömielessä. Jos me haluamme yhdessä rakentaa tällaista tulevaisuutta, niin siis tässä tarvitaan myös tukea oikeusvaltioperiaatteelle. Hyvät kollegat, meidän pitää kantaa oma vastuumme. Rova von der Leyen, te olette jo nähnyt, että täällä Euroopan parlamentissa ollaan valmiita tekemään työtä kansalaisten hyväksi. Nyt on teidän tehtävänne saada vakuutetuksi neuvoston kollegat. Teidän pitää olla kunnianhimoisia ja silloin me olemme teidän rinnallanne. Silloin toimme oikealla tavalla ajatellen EUn tulevia sukupolvia. Kiitoksia. Presidente Kiitoksia. Ja sitten puheenjohtaja Cholos. Dacian, on puheenvuoro. Dear colleagues. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Tämä terveyden ja talouden kriisi, jonka kohtaamme, on jotakin, mikä muuttaa kaiken. Se on ennennäkemätön Euroopan unionin historiassa. Tämän kriisin suuruus ja sen, siihen liittyvät erityiset va- vaatimukset edellyttävät riittävää ja nopeaa vastausta. Ei ole vaihtoehtoja. Joko me löydämme vaihtoehdon ratkaisulla, voimme investoida nopeasti massiivisesti talouteemme, tai hyväksymme sen, että isku tulemaan vielä kovempi haluan sanoa asiat selvästi. Tämä on paketti kaikille jäsenvaltioille. Ja kaikkien jäsenvaltiot tarvitsevat tätä pakettia riippumatta siitä, miten pahasti niihin vaikutti terveys- ja talouskriisi. Koska sisämarkkinat ovat nyt vaarassa. Jos sisämarkkinat e, hajoavat, jokainen kansalainen, jokainen yritys Euroopan unionissa kärsii von der Leyenin ja komission ehdotus varojen lainaamisesta markkinoilta on erittäin tärkeä. Tämä on tunnustettava. Erimielisyyttä voi olla yksityiskohdista, mutta pidän hyvänä sitä, että etsitään eurooppalaista ratkaisua eurooppalaiseen ongelmaan. Tätä kautta vältetään myöskin päävaikeus, joka on ollut viime kriisin aikana – se, että on luo, joissakin valtioissa syntyi enemmän velkaa, kun samaan aikaan ne tarvitsivat varoja, jotka välittömästi oli syötettävä talouteen. Päätökset, joita nyt tehdään, määrittävät Euroopan tien seuraavan 30-40 vuoden ajan, koska me nyt investoimme massiivisesti emme pelkästään elpymisen vaan siihen, että taloutta nykyaikaistetaan, että se käynnistyy uudestaan. Ja tämä on tärkeää tuleville sukupolville. Siksi monivuotinen rahoituskehys ja tämä elpymispaketti ovat sellaisia, että niiden tulisi keskittyä tulevaisuuteen, eikä niiden tulisi pitää kiinni menneisyyden ajatuksesta. Ensinnäkin on saatava aikaan näkymiä talouteen, on varmistettava ja luotava uusia työpaikkoja. Meidän pitää keskittyä investointeihin, jotka koskettavat todellakin reaalitalouteen ja eurooppalaiseen lisäarvoon. Digitaalisen agendan ja vihreän sopimuksen tulisi olla tärkeitä osia siinä, miten luodaan kestävää eurooppalaista taloutta. Ja solidaarisuus on tärkeää. Se, että torjutaan tällaista alueellista jakautumaa ja eriarvoista vastaan Euroopassa, tulee olemaan tärkeää meidän unionillemme, ja koska se voi myöskin olla sellainen tekijä, joka aiheuttaa hajautumista Euroopassa. Siksi meidän pitää olla yhtenäisiä. Euroopan unioni ei ole mikään rahaautomaatti, se on yhteinen hanke, jossa solidaarisuuteen liittyy arvoja ja yhteinen näkemys tulevaisuudesta. Ja siksi Uudistuva Eurooppa-ryhmä tukee monivuotista rahoituskehitystä vain silloin, kun oikeusvaltio ja Euroopan arvojen kunnioittaminen ovat ehto sille, että saa eurooppalaista rahoitusta. Tässä ei rankaista ihmisiä, vaan poliitikkoja, jotka eivät noudata sääntöjä. Ja neljänneksi on varmastikin monia läksyjä, joita voidaan oppia tästä kriisistä, jotka ovat syitä tehdä uudistuksia alueilla, joissa Euroopan unionin tulee olla enemmän läsnä. Siksi konferenssi Euroopan tulevaisuudesta, yhteistä tulevaisuudestamme on jotakin, joka pitäisi saada käynnistymään. Tie elpymisen tulemaan pitkä ja vaikea, mutta näinä päivinä tehtävät päätökset vaikuttavat miljoonien ihmisten tulevaisuuteen, sisämarkkinoiden tulevaisuuteen ja meidän Euroopan unionimme tulevaisuuteen. Ja siksi Euroopan unionin täytyy pysyä yhtenäisenä ja taistella yhtenä. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja Cholos, seuraavaksi edustaja Moiten ID-ryhmän puolesta. Puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, Kanslerin Merkelin lupaus oli selvä. Ei tule eh, koronajoukkovelkakirjoja eikä eurovelkakirjoja. Ja nyt hän sitten hyväksyy tällaisen eh, elvytysrahaston, eh, joka on 500 miljardin arvoinen. Tällainen lahjapaketti ilman mitään oikeusperustaa, sillä EUlta on kielletty velanotto ihan hyvästä syystä, mutta se ei näytä ketään täällä häiritsevän. Ja nyt te tulette, hyvä komission puheenjohtaja, tänään tänne ja vaaditte, että tämä hulluus ei vielä riitä. Te haluatte vielä 250 miljardia euroa enemmän tarjota. Tämä on minun mielestäni sulaa hulluutta se hinta, joka kansalaiset joutuvat tästä maksamaan, on valtava. Te ette Eh, käytä omia rahojanne, vaan veronmaksajien rahoja, ihan kuin huomista päivää ei olisi. Se, mitä teette, on täysin vastuutonta. Eh, se on tällaista voodoo-taloutta, jota eh, kansalaista odotatte. Tämä on talouspoliittinen harakiri ja rahoituspoliittinen harakiri. Ihmiset eivät vielä ymmärrä tätä, koska heillä on muita huolia. He eivät ymmärrä näin suuria lukuja, ajattele näin suurissa luvuissa, mutta... Mm, Tätä te kutsutte solidaarisuudeksi, siitä tullaan kuitenkin heräämään ikävästä painajaisesta. Vetoan Alankomaiden, ruotsiin Itävallan, Tanskan hallitukseen, että he tämän hulluuden hylkäävät. Kiitoksia. Puheenjohtaja Keller. Thank you very much. Kiitoksia puhemies. Meillä on todella syvä kriisi Euroopassa ja meidän pitää siihen reagoida. Mielestäni nyt on todella tärkeä vastuun hetki miettiä yhdessä, että yhdistämme voimamme ja mietimme, miten yhdessä päästään kriisistä ulos. Euroopan parlamentissa laajalla enemmistöllä olemme osoittaneet tietä eteenpäin huomattava elpymysrahasto, vahva monivuotinen rahoituskehysbudjetti ja vihreä kehitysohjelma. Tätä kautta voidaan auttaa taloutta ja puuttua myös ilmastokriisiin ja biodiversiteettikriisiin. Sehän ei ole edistynyt ollenkaan. Se ei häipynyt minnekään. Olen iloinen nähdessä, että vihreät kaikkialla Euroopassa itse asiassa tukevat tätä, joten pelkäänpä herra Weber, hyvä Marvet, on hiukan halpamaista nyt piilotella vihreän takana, koska meillä on vahvaa tukea vi- vihreältä myös Itävallassa, jotka tukevat meidän kantaa meidän parlamentin kantaa. Ehkä kyse on ehkä parhaasta ystävästänne Viinissä, joka aiheuttaa tässä ongelmia, mutta olen iloinen nähdessäni, että tekin olette valmis vakuuttamaan hänet ja yritätte vakuuttaa hänet ja mukavaa, että voimme tässäkin yhdistää voimamme ja voimme tehdä yhteistä työtä, me ei saada hallitukset kaikkialla vakuutetuiksi, puolueet vakuutetuiksi asiasta, koska näin meidän täytyy nyt tehdä, koska uskon, että komission ehdotus on todella iso askel eteenpäin ja olemme tyytyväisiä siitä, miten on keskitetty näihin avustuksiin ja varmistetaan, että mikään jäsenvaltio ei jää muista jälkeen kriisissä. Kokonaisvolyymi ehkä ei ajan mittaan riitä, mutta joka tapauksessa meidän pitää varmistaa se, että emme heikennä kunnianhimon tasoa MRKn kohdalla, koska meidän pitää ajatella kauemmas tulevaisuuteen kuten kollegat ovat maininneet, ehdot, jotka liittyvät rahastoon. Ja vetoisin kaikkiin, että emme toista isoja virhettä menneisyydestä ja pakota maita säästöihin ideologisesti toimin, joka ei koskaan toimi eikä ole ennenkään toiminut. Meidän pitää varmistaa, että varat investoidaan hyvin projekteihin, jotka auttavat pidemmällä aikavälillä, jotka luovat työpaikkoja ja säästävät tämän yhden planeetan, joka meillä on. Ja jotta voidaan toimia merkittävällä tavalla sekä elvytysrahasto että monivuotinen rahoituskehitys, niin pitää puuttua muutosvaiheeseen taloudessa ja saada aikaan myös tasa-arvoa sukupuolten välillä. Se on aiheuttanut myös suuria kriisejä. Meidän pitää myös seurata minimiyhteisiä sääntöjä, kuten oikeusvaltioperiaatetta ja demokraattisia periaatteita. Jotkut hallitukset ovat sitä mieltä, että voivat tehdä kaiken itse yksin, mutta mielestäni heidän kyllä pitäisi miettiä uudestaan. He ovat kaikki hyötyneet aivan yhtä paljon, elleivät enemmänkin kuin muut jäsenvaltiot sisämarkkinoista, liikkumavapaudesta ja jotkut ikävä kyllä hiukan löysistä verosäännöistä ovat hyötyneet. Hyvät kollegat, Eurooppa tarvitsee vahvaa askellusta eteenpäin, rohkeaa toimintaa, niin kuin Suuman teki 70 vuotta sitten. Ja Euroopan parlamentti on näyttänyt, että se on valmis tekemään oman osuutensa. Toivon, että jäsenvaltiot seuraavat. Kiitos. Grazie, presidente Keller. Kiitoksia, puheenjohtaja Keller. Seuraavaksi edustaja Van Overfeld ECR puolesta. President, kollegas. Puhemies, kollegat ole minun tehnyt suuren vaikutuksen se tapa, miten kansalaiset ja yrityksemme ovat toimineet joustavalla, kestävällä, tehokkaalla tavalla tässä todella syvässä kriisissä esimerkki tästä. Ja myös meidän, to, meidän pitää tar- tätä esimerkkiä toimia vastaavalla tavalla. Kun puhutaan lainoista ja tuista, pitää varmistaa, että on myös tietyt ehdot tähän kaikkeen, jotta rahat päätyvät sinne, mistä kaikkein kipeimmin myös tarvitaan. Meidän pitää varmastikin myös huolittaa siitä, että on muitakin toimenpiteitä, jotka eivät välttämättä maksa yhtään, mitä voimme vahvistaa sisämarkkinoita. Se on aivan välttämätöntä tässä kriisissä ja meidän pitää huolehtia siitä, että yrittäjät yrityskenttäämme suojellaan. Kansainväliset ryhmittymät, yritykset saavat valtavia summia ja he eivät aina käytä varoja oikealla tavalla. Meidän pitää varmistaa näitä suojamekanismeja muille yrityksille myös. Tässä on kyse ennen kaikkea rahan käytöstä, mutta myös siitä, että pitää miettiä rahoitusta. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ajatellaan asia yhteiskunnallisesti, että ihmiset, jotka tekevät työtä ja säästävät, heidän, heidän vertaan ei pidä valuttaa tämän kaiken rahoittamiseksi. Meidän pitäisi myös ymmärtää hyvin, että on tietyt rajat siihen, kuinka tiivisti tukea voidaan antaa ja miten voidaan helpottaa miten, kuinka paljon EKP e voi helpottaa tilanteen, jos on sellainen illuusio, että rahat on loputonta, mutta näin ei todellakaan ole. Ja sillä on myös kielteisiä vaikutuksia, jotka jo nähdään, ja niitä tulee lisää me voimme keskustella paljon, miten suuret internetyritykset vaikuttavat tilanteeseen. Ne saavat valtavasti tuloja EU-sta. Ne osallistuvat aivan liian vähäisellä tavalla verotuksen kautta ja niiden pitää antaa oma oikeudenmukainen osuutensa. Se pitää tapahtua tehokkaasti ja mielellään meidän tasolla, mutta ainakin Euroopassa Euroopan pitää ottaa tässä asiassa siis todellakin johtoasema, mitä tulee näihin internetjättiläisiin. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja Obri, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puhemies Rova von der Leyen. Kuukausien ajan olemme varoittaneet teitä, että tämä kriisi ei ole mikään lyhyt hetki, vaan se liittyy vuosien säästöpolitiikkaan, joka on heikentänyt terveyssektoriamme, vähentänyt teollisuuttamme ja purkanut sosiaaliturvajärjestelmiä. Te jatkuvasti puhutte sukupolvista ja sukupolvien sopimuksista ja minä kuulun juuri tähän sukupolveen, joka on kestänyt liberaalisen politiikan seurauksista viime vuosina, kärsinyt siitä, ja tämä on lisännyt eh, epätasa-arvoa, tuhonnut planeettia. Teidän elvytyssuunnitelmaa, jonka tänään esitätte, sen olisi pitää ottaa huomioon tiukka ero tähän aikaisempaan dogmiin, ja pahoittelen, että tässä tavallaan jää tehtävä kesken. Ensin annette ymmärtää, että säästöt ovat takanamme, ja budjettivalvonta mm, unohdetaan, mutta Tämä pääsee kuitenkin kaikki mukaan tavallaan takaoven kautta, ohjausjakson kautta, kun annetaan ehtoja näille tuille, joita maille annetaan, kun ne pyrkivät tätä kautta budjettiin tasapainoon ja oikeisto tarttuu tähän niin välittömästi. Siis lisää säästötoimia tämä siis tarkoittaa sitä. Tietenkin olemme tyytyväisiä siitä, että luodaan lisää omia varoja, kuten muovivero, muovimaksu tai hiilitulli. Niihin liittyy myös hyvät ympäristötavoitteet ja ne myös heikentävät, vähentävät hiukan valtioiden taakkaa. Mutta miten voidaan hyväksyä se, että samalla ei äh, veroteta suuria omaisuuksia, kaikkein rikkaimpia, niitä, jotka ovat hyötyneet kriisistä. Ajattelen tässä vaikka äh, supermarketkriisiä. Niiden tulot ovat huomattavasti kasvaneet 20, yli 20 prosentilla. Sitten eurooppalainen solidaarisuus vakaus, jota pyritte nyt tässä palauttamaan niin, että kaikkein eniten kiristä kärsineet maat voivat hyötyä enemmän tuista. Mutta suoraan sanottuna meidän pitää puhua nyt rehellisesti. Tämä ei tule muuttamaan juurikaan mitään, mitä tulee globaalitilanteeseen. Aina maat tulevat maksamaan suurimman osan laskusta ja näin ollen Euroopan kansalaiset. Sitten tähän elvytysrahastoon 750 miljardia iso summa, mutta se on noin kolmasosa siitä, mitä Euroopan parlamentti oli pyytänyt pari viikkoa sitten. Ja sitten 500 miljardia, lisämiljardia, jotta kannettaisiin suor- suorina tukina. On varsin epätodennäköistä, että omat varat, joista ette mainit mitä summia, riittäisivät tässä. Joten todennäköisesti jälleen kerran jäsenvaltioiden tehtävä on velkaantua vielä enemmän, että voivat korvata eurooppalaisen budjetin kautta tämän kaiken. Ja suoraan sanottuna, mitä ironiaa kutsua tätä rahastoa uuden sukupolven rahastoksi, koska juuri tullaan pyytämään näiltä uusilta sukupolvilta, että maksavat laskun velasta, joka tässä syntyy. Tämä peittää keskeisen välinen, jonka kautta voitaisiin välttää kuitenkin kaikkien säästöt, nimittäin voitaisiin antaa anteeksi kriisivelat ja EKP voisi lainata suoraan ikuisia lainoja jäsenvaltioille ja näin esittäisiin markkinamanipulointi pitää vapauttaa jäsenvaltiot velan taakasta ja voidaan, voitaisiin toimia demokraattisesti ja toimia rauhallisesti sen suuntaisesti, mitä haluamme yhteiskunnan ajattelen epätasa-arvoa ja ympäristön tilannetta. On absurdia keskustella tänään kaikkein nopeimmista tavoista saada aikaan lopulta kasvua ja budjettitasapainoa mi, mihin suuntaan me haluamme kulkea. meille tämä asia on kyllä selvä. Ei yhtään julkista euroa äh, Renault-yrityksille, vaikka Ranskassa, tai yhtään ei pitäisi käyttää siihen, että tuetaan vanhaa järjestelmää. Viherpesu, joka tarkoittaa, että pelustetaan, pelastetaan menneisyyden yrityksiä, se kuuluu juuri teidän sukupolvellenne ja muille. Meidän pitäisi pitäkin antaa julkista tukea sosiaalisille, ekologisille tarkoitusperille ja jaetaan vaurautta. Pyritään säilyttämään työpaikkoja GUE-ryhmä ehdottaa uutta toista tietä pääsyksi kriisiksi ja tarvitaan radikaali muutos toimintamallissamme, jotta päästään eroon kriisistä ja saamme yhteiskunnamme kes tulevien sokkien kestäväksi. Kiitoksia. Eh, Adinolf. Kiitoksia. Edustaja Adinolfi sitoutumattomista, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, se mitä eh, tällä eh, olemme kuulleet on se, että jotkut teidän ehdotuksenne osat tuovat toivoa. Ajattelemme näitä siir- tukia, jotka ovat suurempia kuin lainat. Hyvä tämä pitkäaikainen eurooppalainen velka. Hyvä, että siirrytään kohti digitaalista ja vihreää taloutta. Sitä olemme vaatineet jo pitkään. Mutta nyt tarvitaan nousee esiin suurempi haaste. Miten tämä toimii neuvostossa, jossa jotkut valtiot haluavat pakottaa säästöpolitiikkaan? Älkää kutsuko näitä valtioita säästäväisiksi, vaan egoistisiksi Äh, Van der Leyen esitellyt tänään äh, ohjelman, joka katsoo tulevaisuuteen. Siksi viiden tähden liike äh, odottaa vahvaa tukea Euroopalta. Ja tämä suunnitelma tänään todella, sen tarkoitus on tätä. Vuosikymmeniä Eurooppa on yrittänyt muuttaa toimintaansa. On harmi, että vain tällaisen katastrofin kautta on päästy tähän, että mikä on todella tärkeää, nimittäin eurooppalainen solidaarisuus. Kirjoitamme historiaa Kyllä ehkä. Toivottavasti tämä on todellinen muutos tälle vanhalle kestämättömälle Euroopalle. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Adinolfi. Olen kovin pahoillani mutta valitettavasti meidän on noudatettava näitä mm, sääntöjä, jotka liittyvät fyysisen etäisyyden pitämiseen. Se on pakollista. Ja olen todella pahoillani, eh, jos teidän täytyy vaihtaa paikkaa. Meillä on kaksi salia, jossa voi istua. Kaikki eh, mepit, jotka haluavat seurata täysistuntoa, voivat eh, niissä istua. Ja tietenkin on tärkeää, että puhujat ovat tässä täysistuntosalissa paikalla. Edustaja Mureshan, teillä on puheenvuoro. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies puheenjohtaja von der Leyen, tervetuloa Euroopan parlamenttiin ja kiitos ehdotuksestanne. Hyvät kollegat, tänään on tärkeä päivä, koska Euroopan kansalaiset odottavat apua ja tukea Euroopan unionilta ja tänään voimme sanoa heille, että apua on tulossa. Olemme luomassa paketin Euroopan unioni saa aikaan tuloksia. Tämä on uusi väline, tuki, jota se antaa, on konkreettista, sillä on merkitystä ihmisille, yrityksille, alueille ja maille. Mitä ovat seuraavat askeleet? Tänään on kysymys alusta. Meidän täytyy saada paras mahdollinen elpymispaketti ja tähän Euroopan parlamentin täytyy olla täysin mukana sen laamisessa, laatimisessa. Kollegat tällä salissa tulevat kaikilta Euroopan alueilta. He ovat yhteydessä suoraan kansalaisiin. He tietävät, mitä ovat tarpeet paikan päällä, mitä sairaalat, yritykset, ihmiset tarvitsevat. Ja siksi me sanomme, että Euroopan parlamentin täytyy olla täysin mukana siinä, miten ja käytetään rahat tästä paketista ja miten rahat maksetaan takaisin. Euroopan parlamentin osallistuminen osoittaa sen ja varmistaa sen, että paketti on paras mahdollinen paketti, jonka yhdessä voimme luoda. Tämä paketti vaikuttaa kansalaisten tulevaisuuteen ja tästä syystä tämä talo, joka edustaa Euroopan kansalaisia, sen täytyy olla mukana kaikissa ulottuvuuksissa. Hyvät kollegat, meidän täytyy myös katsoa asiaa kokonaisuudessaan. Puheenjohtaja von der Leyen puhui budjetista kokonaisuudessaan. Meidän täytyy luoda elpymispaketti, joka tukee ihmisiä ja taloutta niin, että päästään ulos tästä koronakriisistä, mutta ei pidä myöskään unohtaa muita prioriteetteja. Ei pidä unohtaa maanviljelijöitä, ei pidä unohtaa opiskelijoita, eikä uusia prioriteetteja me vihreää sopimusta, kansalaisten turvallisuutta, digitaalistumista. Ja meillä pitää olla riittävästi resursseja, jotta voimme vastata ennen ennakoimattomiin kriiseihin, joita voi tulla tulevina vuosina. Nämä ovat periaatteet, jotka ohjaavat työtämme. Me olemme valmiita tekemään työtä komission kanssa tältä pohjalta ja odotamme, että komissio tätä pohjalta tekee yhteistyötä parlamentin kanssa. Benifei, prego. Kiitoksia. Edustaja Benifei, olkaa hyvä yksi minuutti. Kiitos puhemies. Äh, äh, puhemies, johtaja von der Leyen, maailma katsoo meitä tänään. Äh, se katsoo meitä, jotta se saa tietää, onko tämä Euroopan unioni, joka perustuu oikeusvaltioperiaatteelle, todellinen sosiaalinen malli pystyykö se selviämään tästä kriisistä, jossa olemme. Teidän suunnitelmanne on kunnianhimoinen ja vaikuttaa siltä, että se on vihdoinkin riittävä vastaus tähän haasteeseen. 750 miljardia, josta hyvin suuri osa tukina, jotta saadaan aikaan elpymistä, todellakin vastaa tähän hätätilaan, joka on tuonut Euroopan parlamentin yhteen solidaarisena, jota olemme vaatineet täällä salissa jo usein useaan otteeseen. Puhemies Sassoli sanoi, että me tuemme teitä, me tuemme teitä vahvasti, jos pidätte tämän kunnianhimon tason yllä. Mm, siksipä hallitusten täytyy nyt myös olla johdonmukaisia, täytyy tukea tätä uutta eurooppalaista sukupolvea. Tarvitaan nopeutta ja yksinkertaisia toimia, koska eurooppalaiset eivät voi odottaa. Kiitoksia. Edustaja Aie, yksi minuutti. Puhemies, kiitoksia arvoisa komission puheenjohtaja. Hyvät naiset herrat, tämä on iso askel eteenpäin tätä ehdotusta kuitenkin puhunut aivan suoraan, suoraan rehellisesti. Jälleen pyydetään, mistä nämä rahat löytyvät tähän rahoitukseen. Ja kaikki että mistä tämä raha löytyy. Se löytyy Googlesta, Amazonista, Facebookin kassoista. Näitä varoja löytyy kaikista kansallista yrityksistä, jotka optimoivat verosuunnittelunsa. Meidän pitää käyttää näitä varoja. Sama koskee suurta teollista Kiinassa, joka vain saastuttaa. Ja meidän pitää nyt olla tarpeeksi rohkeita käy käyttää tätä välinettä omia varoja ja pitää tormia, toimia jo nyt eikä odottaa vuoteen 2024. Sitten kun nämä varat on kerätty, voimme antaa tätä uutta vauhtia hankkeellemme. Puhtaita ajoneuvoja, hyvin eristettyjä asuntoja, saada palautettua työpaikkoja tänne. Hyvät naiset ja herrat, tämä virus ei leviä pel- levitä pelkästään tautia, vaan myös epätoivoa. EUn pitää toimia sen mukaisesti, mitä kansalaiset odottavat. Kiitän tästä ehdotuksesta ja me tulemme täydentämään sitä ehdotuksellamme. Kiitoksia. Edustaja Pantsa, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvää iltapäivää äh, puheenjohtaja von der Leyen. Äh, huomaan, että tulitte esittelemään äh, täällä jotain, mikä jos eri nimellä Emmanuel Macron ja Angela Merkel laativat viime viikolla. Minusta on harmi, että teidän roolianne on tällä tavoin pienennetty. Me italialaiset kontin hallituksella olemme nähneet hyvin paljon kunnianhimoja ja vähän toteutettuja tekoja. Monet meistä vielä odottavat työttömyyskorvauksia, joten olen hyvin epäileväinen. Epäileväisyys johtuu monista asioista, mutta tässä muutama. Tämä rahasto halutaan rahoittaa uusilla veroilla, jotka sitten otetaan kuluttajien ja pienten yritysten taskusta. Tämä vielä vaikeuttaa kriisiä. En ole kuullut mitään niin kutsutuista strategisista aloista, jotka ovat tärkeitä joillekin valtioille, kuten esimerkiksi matkailu. Mm, ja lisäksi aikataulu. Päästäänkö yhteisymmärrykseen alankomaalaiset mukaan luettuna? Tulokset nähdään vasta ensi vuonna. Siinä aikana eurooppalainen talous kuolee joko koronavirukseen tai byrokratiaan, mutta älkää sitten syyttäkö meitä populisteja. Ähm, me ainoastaan äh, keräämme sen, minkä te äh, äh, olette luoneet. Kiitoksia, edustaja Eichhout. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puhemies. Aluksi haluaisin kiittää komissiota ehdotuksesta, koska tätä kautta luodaan tilaa investointisuunnitelmalle, jota Eurooppa kipeästi kaipaa, joka pitäisi myös tulla Euroopasta, ei pelkästään jäsenvaltioilta. Ja mehän tiedämme, että jos etään asia jäsenvaltioille, me saamme epätasapainoa, joka kasvaa sisämarkkinoilla. Se on nähtävissä jo nyt puolet valtion tuesta tulee tällä hetkellä Saksalta. Se osoittaa epätasapainon. Siksi me tarvitsemme eurooppalaisen investointiohjelman ja siksi tämä on niin tärkeää. Haluan kiittää teitä tästä. Myöskin kaikki poliittiset vihreät ovat sanoneet että tätä ja on tärkeää, että nä, kaikilla nähdään, miten tarvitaan tätä nykyaikaista investointiohjelmaa. Mutta komissio, tämä merkitsee sitä, että meidän pitää olla varmoja siitä, että investoinnit menevät vihreään sopimukseen ja digitaalistumiseen. Ja tämä on nyt olemassa sanoissa, mutta tämän täytyy myös toteutua siinä, miten tämä asia käytännössä toteutetaan. Ja millaisia kysymys komissiolle? Me puhumme 750 miljardista, mutta valtion tuissa on kysymys yli kahdesta tuhannesta miljardista. Ja siinä tukeen tapahtuu ehdoitta. Komission sen Vestager on, on tehnyt sääntöjä, ehtoja myöskin valtionille, mutta niin kuin sanottu, tässä tarvitaan sääntöjä, mutta myös kansallisiin investointeihin. Tätä kautta voimme saada tämän uuden talouden, jota Eurooppa tarvitsee. Shidlo, prego. Kiitoksia, edustaja Shidlo, yksi minuutti. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Europa potrzebuje dzisiaj solidarności. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, Eurooppa äh, tarvitsee tänä päivänä solidaarisuutta. Eurooppalaiset tarvitsevat äh, toivoa. Äh, tyytyväisenä kuulin sen, mitä puhemies sanoi, puheenjohtaja sanoi. Hän sanoi, että määrärahoja korotetaan. Tietenkin meidän on tiedettävä yksityiskohdat. Kaikki sanovat nyt, että omia varoja on lisättävä ja nyt on aika katsoa tätä vähän tarkemmin. Sitten sitten sanoitte mm, puheenjohtaja myös, että nyt on aika äh, luopua ennakkoluuloista ja stereotypioista. Euroopan unionin on todella toimittava näin. Siinä on noudatettava äh, perussopimuksia ja oltava solidaarisia. Äh, on siis kaikki tilanteet kaikissa jäsenvaltioissa huomioitava ja kaikkia kohdeltava niin kuin eh, heitä on kohdeltava. Ihmiset tarvitsevat työtä ja toivoa ja meidän pitää antaa se heille. Edustaja Zingosis Marton, yksi minuutti. Thank you very much, Mr. Kiitos puhemies. On aika pöydistyttävää, että Euroopan unioni jälleen kerran näin kriittisenä aikana luo suljettu nimi takana sopimuksen. Kaikki, jotka arvostelevat Euroopan unionia avoimuuden puutteesta, ovat oikeassa. Ja minusta, jos Euroopan unioni haluaa näyttää demokraattiselta, sen tulisi toimia tämän mukaisesti. Voin vain toivoa, että päinvastoin kuin mitä tapahtui edellisen Merkel-Macronin sopimus kesäkuussa 2018 fiskaaliunionista, että tämä sopimus toimii paremmin, koska tuohan katosi itse asiassa kokonaisuudessaan, eikä sitä kuultu mitään sen julistamisen jälkeen. Voin vain toivoa, että tämä paketti saa aikaan tuloksia, mutta meillä on tiettyjä huolenaiheita. Olen huolissani siitä, että tämä 500 miljardin rahasto ei toimi niin kuin eurooppalaiset joukkovelkakirjat. Se ei siirrä velkaa jäsenvaltioista Euroopan unionin tasolle, se vain lisää kestämätöntä velkatasoa tietyissä jäsenvaltioissa, mikä tulee tulevina vuosina samaan aikaan säästöpolitiikkaa, mikä tulemaan murskaavaa näille kansantalouksille. Ja tässä pelkymyspaketissa pitää olla vakuudet siitä, että että nämä varastojen, rahastojen varat eivät mene suurille monikansallisille yrityksille, vaan pk-yrityksille, jotka ovat Euroopan unionin selkäranka. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Edustaja Estelle Lange, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja, eh, meneer de... Kiitoksia puhemies. Arvoisat komission jäsenet, puhun hollanniksi, koska se on mielestäni tässä on tärkeää. Kiitän tästä komission ehdotuksesta. Ennen kriisiä EU odotti liian kauan, että se reagoisi. Nyt tämä ehdotus on mielestäni varsin tervetullut, tietysti kun tässä puhutaan äh, suhteesta lainojen avustusten välillä mutta se seikka, tämä ehdotus saatu aikaan, se on todella tervetullottua. Ja myös se, että nyt me olemme kaikki samassa veneessä, meidän pitää yhdessä toimia ja päästä ulos kriisistä. Ja tietysti paljon tästä ehdotuksesta liittyy omiin varoihin. verosta on jo puhuttu, se on hyvä asia osa ETS-varoista, mutta ydinkysymys minulle on siinä, että lopultakin käytetään varoja oikein ja hyvin, ja minulla on tässä yksi huolenaihe. Suurin huoli on siinä, että se seikka, että nyt ollaan siirtymässä tätä asiaa, jota ei voi välttää kriisissä, mutta on epäselvää, miten tämä kaikki maksetaan takaisin. Ja olen huolissani siitä, että jos emme saa omia varoja, koska jos yksi jäsenvaltio vastustaa, niin emme saa tätä uutta järjestelmää aikaan. Ja sitten lopu, lopuksi pitää käyttää Euroopasta budjettia, jotta voimme maksaa tämän velan takaisin. On vähemmän varaa käytössä, tehdä varsinaista politiikkaa ja näitä ohjelmia. Tämän takia minä haluaisin tuollaisen sitoumuksen neuvostolta siitä, että saamme omat varat ajoissa tai että alamme tämän takaisin maksusuunnitelman jo tämän monissa rahoitusvälineen kohdalla, koska tarvitaan selkeyttä tähän ohjelmaan, että se toimisi. Ja sitten vielä yksi asia Rova Garcia Peresille. Minä juuri sanoin hollanniksi äidinkielinen, koska sen tässä, tässä täällä oli merkitys, että meidän pitää ottaa tämä ehdotus kantaksemme yhdessä. Olemme kaikki samassa veneessä ja pitää tehdä yhdessä työtä, mutta jos te ehdotatte sitä, että tästä tulee 20 23 vastaan neljä, niin silloin emme kyllä onnistu. Silloin te työnnätte nämä neljä maata äärioikeiston syljyn sanotaan niin, että tehdään tämä ilman teitä, ilman yksimielisyyttä. Voitte luottaa, voisitte luottaa eurooppalaisiin voimiin näissä maissa, minä itse mukaan lukin tämä onnistutaan, mutta meidän pitää toimia tässä yhdessä. yhdessä. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Geier, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, arvoisa puheenjohtaja von der Leyen, lähtee, hän taisikin jo lähteä täältä, eh, mutta haluaisin eh, kiittää häntä siitä, että hän tänne tuli. Eh, jos eurooppalainen täytäntöönpano voima laittaa, tekee suunnitelman, niin on oikein tehdä se demokratian tyysiässä täällä Euroopan parlamentissa. Kiitän tästä eleestä. Kiitän myös tästä ehdotuksesta. Se on riittävä, mitä tulee kokoon ja mitä tulee tavoitteisiin. Olen vähän pettynyt rohkeuden puutteeseen omien varojen suhteen. Luen hyvin paljon hienoja ehdotuksia, jotka me kaikki tunnemme, mutta ne ovat kaikki ne eivät, niin ne eivät ole varmoja. Tässä olisi tarvittu ö, liikkumavaraa. Olisin todella toivonut, että olisitte sanoneet, mitä omia varoja te kannatatte ja ehdottaisitte niitä parlamentille ja neuvostolle. Te tiedätte, että saatte täällä parlamentissa vahvan tuen sille ja ö, on ainakin sitten selvää, että kuka ö, tätä ehdotusta jarruttaa. Ja toinen huoli on se, että mihin nämä rahat menevät. Ö, innovaatio, sosiaalitaloudellinen uudelleenrakentaminen, vety, digitaaliset järjestelmät, näistä kuulen liian vähän. Kiitoksia. Edustaja Karikano, yksi minuutti. Presidente. Estos días. Kiitos. Näinä päivinä me eurooppalaiset lopultakin olemme pääsemässä taloistamme ulos, me olemme olleet vastuullisia siitä, että terveydentilanne on parantunut, mutta taloudellinen tilanne kuitenkin on huonossa tilanteessa, jotain pientä liikettä, pientä yritystä, joka harjoittaa liikennetoimintaa. Siellä ei ole ollut työtä nyt. Meidän täytyy olemme kuulleet komission ehdotuksen ja miljoonalaiset Euroopan kansalaiset ansaitsevat tulevaisuudensa. Hyvät komission jäsenet, komission on, on, on toimittanut asiassa parlamentin puoleen. Tässä, tässä tarvitaan velkaa, jotta saadaan aikaan tämä kunnianhimoinen ohjelma, mutta puheenjohtaja komission sen, että meidän täytyy kuitenkin kiinnittää huomiota vastuullisuuteen ja kiinnittää huomiota myös jäsenvaltioiden vastuullisuuteen. Tämä suunnitelma on kiireinen. Jokainen päivä, joka kuluu yli, yli 2000 yritystä minun maassani sulkee portinsa lopullisesti. Ja tämä merkitsee menetettyjä työpaikkoja ja tuhattuja elämiä, joten meidän täytyy kaikkien nyt toimia ja meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä eurooppalainen suunnitelma toteutuu. Eurooppalaiset odottavat tätä meitä, emme saa pettää heitä. Tämä on unionin hetki ja unionin tulevaisuus riippuu meistä. Kiitos. Honorevole Juvin, prego. Kiitoksia. Edustaja Juvin, yksi minuutti. President, merci. Puhemies, kiitoksia noin 500 miljardia euroa, mikä taakka tuleville sukupolville, kun tästä, tässä ei ole kyse taloudesta, vaan vallasta, kun näistä rahoista puhutaan. Me pelkäämme, että terveyskriisiä käytetään keinona edistää federaalista suunnitelmaa ja asettaa eurooppalaisia veroja, edistää e- Euroopan talouden ohjausjaksoa rikkoa yksilön sääntöä vastaan, mutta vieläkin enemmän pelkäämme sitä, että tämä on mahdoton haave palata taaksepäin. Tästä ei päästä takaisin menneisyyteen. Meidän pitää selviytyä tässä tilanteessa niin, että tulevat sukupolvet pystyvät elämään ilman suurta ympäristötuhoa. Me haluamme maailman, jossa laadulla on enemmän merkitystä kuin määrällä, jossa tasa-arvoisuus verotuksessa on tärkeämpää kuin vapaakaupan maailmaa, jossa sisämarkkinoilla kiinnolla pitää varmistaa tuotteiden alkuperä kaikissa tilanteissa. Siis pitää selvä tässä maailmassa ja luopua loputtomasta kasvusta. Me emme pystyneet valmistautumaan tähänkään kriisin. Tulevina kuukausina voi syntyä monenlaisia murroksia sosiaalisessa ja taloudellisessa mielessä. Kiitoksia. Un minuto, prego. Kiitoksia. Edustaja Karem, yksi minuutti. Puhemies, eurooppalainen solidaarisuus on välttämätöntä tämän ennäköttömän kriisin edessä Joten yhteen velka on hyvin tärkeä tässä, kun että tätä voitaisiin pitää historiallisena ja sulta oltu vieläkin kunnianhimoisempaa, jos olisi konkreettisia takuita siitä, että voimme edetä kohti todellista talouden muutosta, pystymme muuttamaan myös ympäristön tilaa ilman, että on riskiä siitä, että hypätään liikaa tulevaisuuteen päin. Puheenjohtaja, te tässä on tarpeeksi ehtoja olemassa. Se ei tule ratkaisemaan sosiaalisia ongelmia, jotka tukahduttavat kansalaistemme elämme. Se ei myöskään riitä siinä, että voidaan noudattaa tässä Pariisin sopimusta tai toimia äh, lajien sukupuuttoon kolmisessa. Haluan pikemminkin äh, toimia ja varoja ympäristön varalta. Sanoit, että jos emme toimi ollenkaan, se maksaisi vieläkin enemmän. Miksi sitten emme toimisi todella tehokkaasti nyt? me kuolema tästä elämästä, heng, ilmasta hengitämme, elintarvikkeissa löytyy myrkkyjä. Mitä, minkälaisen huomisen valitsemme, mikä on ihmisen paikka tässä kaikessa? Pitää kuunnella tutkijoita, ekologeja ja hoitohenkilökuntaa, eikä niinkään niitä, jotka puhuvat kasvusta ja säästöstä. Tämä riittää, tämä on historiallinen kriisi. Meidän vastauksemme pitää olla yhtä lailla historiallinen. Kiitos. Honorevole Kiitoksia. Edustaja Epping. Kiitoksia puhemies. Komission ehdotus on poliittinen vallankaappaus. Tässä ei ole kysymys koronasta, vaan vallasta euroalueella ja Brysselin vallasta. Nyt ollaan valtavan muutoksen kynnyksellä, jos yksi osa Euroopasta tulee rahoittamaan toista osaa Euroopassa, Rova von der Leyen, joka nyt poistui, te ette ole vielä päässeet näin pitkälle. Veto-oikeuden käyttö on vielä mahdollista kun ajatellaan miljardibudjettia ja uutta Euro- uusia eurooppalaisia veroja, kuulen, että CDA on tämän puolesta. Ja sitten yhteinen velka komission kautta, joka rikkoo 311 artiklaa vastaan perussopimuksessa. EU on Ikaros matkalla aurinkoon. Tässä tarvitaan ratifiointiprosessi kaikissa jäsenvaltioissa – ja myös viidessä parlamentissa. Tämä asia viedään ihmisten eteen, jotka joutuvat tästä maksamaan. Me vetomme saksalaisiin professoreita, lopettakaa tämä peli omassa tuomioistuimessa, koska itse en ainakaan ole mikään saksalainen professori, enkä pysty tähän osallistumaan. Kiitoksia edustaja Puigdemont. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Eurooppa on määritelty äh, poliittisena äh, projektina siitä kautta, millaisia vastauksia se antaa kriiseihinsä. Monet kansalaiset äh, muistavat, miten viimeinen talouskriisi hoidettiin, miten huonosti heidät syytettiin heidän hallitustensa virheistä ja kyvyttömyydestä saada aikaan muutosta. Me emme voi hyväksyä sitä, että näin käy uudestaan. Meidän on hyödynnettävä tämä mahdollisuus Euroopalle tämän Next Generation EUn kautta. Meidän täytyy äh, luoda suorempi yhteys kansalaisiin ja yrityksiin, äh, voittaa kansalliset rajat ja luoda alueiden äh, ja pääkaupunkialueiden verkosto, joka pystyy nopeasti reagoimaan, joka on lähellä kansalaisia. Meidän on valittava Äh, joko meillä on Eurooppa, joka hallinnoi tällaista äh, vanhentunutta valtiota, joka pystyy toimimaan äh, tulevaisuuden puolesta, tai meillä on Eurooppa, joka on kansalaisten yhteisö, joka tuo taloudellista ja kulttuurillista demokraattista edistystä. Next Generation Europe on ensimmäinen askel, edetkää Kiitoksia. Seuraavaksi Gonzales Pons, yksi minuutti. Nyt edessämme on ratkaiseva hetki. Olemme joko kunnianhimoisia tai sitten emme selviydy. Tämä suunnitelma, jota komissio esittää, on kunnianhimoinen ja siksi se merkitsee myös toivoa. Mutta tämä merkitsee kuitenkin sitä, että paljon vielä työtä. Parlamentin täytyy osallistua tämän elvytyssuunnitelman luomiseen. Tämä on tällainen Marshall-ohjelma, joka on sekä taloudellinen sosiaalinen. Tämä merkitsee sitä, että tämä myöskin edistäisi meidän oikeusvaltiota, me samat kuin puolustamme yhteistä valuuttaa. Meidän myöskin varmistaa se, että varat jaetaan tästä oikeudenmukaisella tavalla ja tasapuolisesti, että se varat saavutavat kansalaiset. Tämä miljardit eurot, joista olemme puhuneet, niistä tulee todellakin reaalisia ja, ja kansalaiset eivät ymmärrä, kun me puhumme summista, jotka ovat biljoonia, ja tämä ei merkitse heille yhtään mitään. Sen lisäksi on tärkeää, että tämä rahasto on mahdollisimman pikaisesti käytettävissä. Miljoonat ihmiset Euroopassa eivät voi enää odottaa. Tämä tuho tappaa enemmän kuin virus. Tämä ei saa merkitä sitä, että leikataan Euroopan unionin budjettia. Meillä ole erilaisia tarpeita, vaan meillä on lisää, enemmän tarpeita. Ja tämä ei voi myöskään merkitä sitä, että peitetään huonojen hallitusten politiikkaa. Populismi on jotakin sellaista, mikä täytyy kitkeä pois. Me on 27 valtio, jotka rahoittavat tätä ja myöskin 77 valtio, jotka saavat tästä rahaa. Tämä raha ei tipu taivaasta. Täytyy todellakin saada toimittua niitä kansalaiset saavat sitä tukea. Kansalaisten täytyy hyötyä tästä. Tätä, tätä eivät saa hallitukset. Kysymys on siitä hetkestä, jolloin sosiaalinen valtio osoittaa, minkälaiset voimikalle voima sillä on. Tämä ei voi vaarantaa myöskään seuraavaa rahoituskehystä. Kansallisten parlamenttien viime kädessä täytyy hyväksyä tämä suunnitelma. Ja talous ei ole pelkästään lukuja. Kysymys on luottamuksesta. Me puhumme ihmisyksilöistä, me puhumme kaikkien elämästä, kaikkien kansalaisten elämästä, eikä poliitikoelämästä, jotka meitä hallitsevat. Fernandes. Kiitoksia Esteban. Edustaja Fernandes, yksi minuutti. Presidente. Kiitoksia puhemies. Tänään on historiallinen päivä, koska varmaankin tämä voi olla alkua valtavassa peruuttamattomassa muutoksessa Eurooppa-hankkeessa. Tämän ty- samantyyppinen muutos kuin silloin, kun euro tuli aikanaan käyttöön. Yhteinen velan liikkeeseen lasku tarkoittaa sitä, että perustavalla tavalla muutetaan taloudellista ja sosiaalista rakennetta EU:ssa. Tämä tarkoittaa askelta, jonka eteen olemme tehneet työtä vuosikymmeniä, ja tänään meillä on nyt sitten ehdotus komissiolta, joka osoittaa juuri tähän suuntaan. Minä uskon, että tämä komission tiedonanto, ehdotus, suunnitelma, elvytys on järkevä ehdotus vahvalle taustalle pukeutuvasta pitää analysoida huolella, koska tietenkään meillä ei ollut aikaa vielä tutustua yksityiskohtiin, mutta haluaisin tarttua tähän tilaisuuteen ja vedota neuvostoon ja parlamentin jäseniin, jotta vielä ponnisteltaisiin entistä enemmän, jotta otetaan tämä askel, historian askel, joka hyödyttää sitten kaikkia eurooppalaisia. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Asmani, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kyllä, keskellä tätä ainutlaatuista terveyskriisiä se koskettaa kaikkia. Ihmiset sairastuvat, menettävät läheisiään, heidän yrityksensä kärsivät, he menettävät työpaikkojaan nyt on ihmisellä pohtia, mikä on todella tärkeää ja mitä meidän prioriteettien pitäisi olla. Samalla tavoin meidän pitäisi uudelleen arvioida Euroopan budjettia, kun otamme tämän kriisin ja tiedämme, että meillä on vielä mahdollisuus puuttua siihen. Ihmiset kääntyvät meidän puoleemme ja haluavat yhtenäistä vastausta, että käytämme rahat viisaasti, olemme vastuullisia, emmekä siirrä taakkaa taakkaa tuleville sukupolvien harteille. Jotta voimme saavuttaa tämä, meidän on asettava prioriteetteja. Meidän pitäisi kaikkien kysyä itseltämme, miten voimme uudelleen äh, kohdentaa ja uudistaa taloutemme, jotta voimme nousta tästä kriisistä vahvempana ja yhtenäisempänä. Samoin kuten kansalaiset yrittävät sopeutua tähän kriisiin, meidän on sopeuduttava, jotta voimme elpyä ja luoda uudenlaista kestävyyttä. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Haider, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Samana kun Euroopassa miljoonat ihmiset pelkäävät työpaikkansa menettämistä, eivätkä tiedä miten rahoittaa elämänsä seuraavana kuukautena. Samalla kun miljoonat ihmiset pelkäävät oman tulevaisuuden puolesta, tämä parlamentti kokoontuu ja joka kastaa tuhansia euroja. Ja mistä tässä on kysymys? Ei mistään budjettikeskusta, budjettia vielä ole olemassakaan, sitä, siitä ei ole mitään esitystäkään, se on pelkkää harhakuva. Kysymys on siitä, että on komission puheenjohtaja, jolla ei ole mitään suunnitelmaa. Hän saa näyttää näyttämön propagandaa varten hän saa täällä esiintyä puheenjohtaja von der Leyen. Ja tämä Tähän käytetään tuhansia euro, euroja, samana kuin EU:ssa on käynnissä talous- ja terveyskriisi. Tässä velkaunionia pyritään toteuttamaan siirtämällä rahaa pohjista etelään ja viime kädessä toteutuu sitten kaikkien eurokraattien unelma omat EU-verot, joilla voidaan viedä kansilta parlamenteilta mahdollisuus tehdä päätöksiä budjeteista. Tätä kriisiä tässä ei pyritä torjumaan, tätä kriisiä pyritään hyödyntämään, jotta saadaan aikaan Brysselistä hallittu supervaltio. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega sun yksi minuutti. Si, gracias. Puhemies, tämä on hyvin merkittävä paketti. Se on iso askel integraation suuntaan. Tämä on poliittinen viesti kansalaisille. Me toimme yhdessä, jotta yhdessä reagoimme kriisiin, joka edessä vielä on. Tietenkin halusimme vieläkin enemmän suuremman paketin, joka vaikuttaisi enemmän taloudellisesti, mutta tämä on ehkä todellakin ihan minimi, jotta voidaan pelastaa euroalueen markkinat. Ja selkeä viesti neuvoston suuntaan tuhansien eurooppalaisten tulevaisuus ei voi jäädä äh, neljän maan tai hallituksen panttivangissa, jotka eivät ole tilanteen tasalla. Mitä tulee ehdollisuuteen, se on hyvin tärkeä kysymys. Haluan sanoa tästä kolmea asiaa, jotka ovat relevantteja mielestäni. Ensinnäkin äh, kyllä digitaalisen siirtymän vaiheella ympäristön mm, muutoksella ja ympäristön, yhteiskunnallisen muutoksella, joka myös tarvitaan. Sen toiseksi pitää demokratisoida uudistuksia. Ei voi olla niitä teknokraattien suostukset, eivät saa mitään kon- palvelusta kontrollia. Ei pidä palata myöskään säästöön töihin, jotka ovat aiheuttaneet niin paljon tuhoa aikaisemmin. Tehdään tästä nyt hyödyllinen väline ajatellen kansalaisten tulevaisuutta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Fidanza, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Äh, viikkojen, kuukausien jälkeen meillä on vihdoin äh, ehdotus mustaa valkoisella, mutta ei tässä kaikki ole kultaa, mikä kiiltää. Monta äh, asiaa, jota pitää kritisoida. 750 miljardia, se on viesti nopeasti, mutta se ei riitä. Näitä määrärahoja tarvitaan heti seuraavan kuuden kuukauden aikana. Jos meillä on tällainen väline, joka jakautuu seitsemälle vuodelle, niin se ei vastaa tähän kriisiin. Sitten kohde. Tässä vain laitetaan lisämäärärahoja tavoitteisiin, jotka ovat ideologisia, joita on suunniteltu jo ennen virusta, ihan kuin virusta ei olisi. Ja sitten neljänneksi ehdollisuus. Yksi asia on, että nämä määrät käytetään oikein, mutta toinen asia on se, että Bryssel määrää, mitä uudistuksia kotopuolessa euroalueessa on tehtävä. Ja viidenneksi omat varat, uudenlaiset eurooppalaiset verot. Yhtään senttiä ei voida ottaa enää pk-yrityksiltä, suuryrityksiltä kyllä. Näitä asioita me tulemme tarkastelemaan hyvin tarkkaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Regner, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Komissio komissio esityksellään, joka koskee jälleen takaitumista, että on olemassa ratkaisu enemmän rohkeutta, enemmän solidarisuutta ja ennen kaikkea enemmän Eurooppaa. Mikään maa ei ole saari. Erityisesti haluaisin sanoa tämän näille itsekkäille neljälle, joihin kuuluu myös Itävallan liittohallitus. Lakatkaa nyt tällaisesta pienten valtioiden periaatteen korostamisesta. Eurooppa toimii joko yhdessä tai se epäonnistuu. Ajatelkaapa omia lupauksianne silloin, kun Itävallalla oli puheenjohtajuus EU-ssa Eurooppa, joka suojelee. Eurooppa, joka suojelee sairaita, nuoria, naisia, jotka erityisesti ovat joutuneet tämän kriisin kohteeksi. Ja täytyy muistaa myöskin lupaus, joka vuosi sitten annettiin, kun pidettiin Euroopan parlamentin vaalit – meidän täytyy suojella näitä kaikkia ihmisiä. Siihen kuuluu se, että myöskin puolet varoista, joita nyt on tarkoitus vapauttaa, osoitetaan naisille. Puolet väestöstä siis hyötyy näistä ennen kaikkea se ryhmä, jota tämä kriisi on eniten koitellut. Kiitoksia. Sitten kollega Annemans yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Ehkä olette nähnytkin eh, saventelemissa, että yhtenä iltana tässä, kun eh, ympäristöministeri Brysselistä eh, rikkoi sääntöä vastaan tämän koronan tapa, takia tällaista tapahtuu, mutta haluan vain sanoa, että poliitikot väärinkäyttävät koronakriisiä hyväksi, ja tämä nähdään tänäänkin. Kaikki federalistiset unelmat pyritään tässä nyt toteuttamaan. Ne ovat tällaisia Tästä on keskusteltu aikaisemmin velan yhdistämisestä, EUn verotusmahdollisuudesta. Tätä kaikkea suunnitellaan tässä viruna, virusteatterin taustoilla. Rova von der Leyen sanoi, että nyt on tullut Euroopan hetki todellakin. Tämä on ehkä sitä hänelle ja elitille täällä Euroopan hetki, mutta Euroopan kansalle tämä on synkkä hetki, pimeä hetki ja brutaali vallankumous tavallaan. Ja tämän minä näen tällä hetkellä tapahtuvan ja pahoittelen sitä syvästi. Kiitoksia. Nyt saa komission puolesta äh, puheenvuoron varapuheenjohtaja Shevchovic. Kiitoksia oikein paljon. Hyvä puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät kollegat komissiosta. Ensinnäkin haluaisin todella kiittää teitä siitä, mikä mielestäni oli vahva tuki suurimmassa osassa puheenvuoroja tälle kunnianhimoiselle komission ehdotukselle. Ja haluaisin kiittää teitä kaikesta sitä inspiraatiosta, jota olemme saaneet monessa tapauksessa täältä parlamentissa, teidän päätöslauselmistanne, teidän keskusteluistanne, kun olemme yrittäneet vastata mahdollisimman hyvin teidän vaatimukseenne osoittaa enemmän solidaarisuutta, käyttää tätä kriisiä siihen, että uudistetaan Euroopan talous ja siihen, että vahvistetaan Euroopan asema globaalina toimijana. Me teimme ehdotuksen, jota ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Se on todella ainutlaatuinen, koska me halusimme sopeuttaa monivuotisia rahoituspuitteita nykyisiin tarpeisiin. Ja koska me todella tiedämme, että talouskriisi on niin vahva ja syvä, niin tiesimme, että meidän on tehtävä uusi väline, jolle annoimme nimeksi Next Generation EU. Puhumme yhdestä pilkku yhdestä biljoonasta ja 750 miljardista tätä uuden sukupolven välinettä varten, joka jaetaan tukiin ja lainoihin, kuten päätöslauselmassakin ehdotitte. Arvostin kovasti sitä, että herra Weber, Rova Garcia Perez, ja Cholos tukivat tätä lähestymistapaa. Ja haluaisin vakuuttaa teille, että me me tiedämme, että tämä menestyksen ehdotuksen menestys, se nähdään tuloksessa, jos investoimme määrärahat oikeisiin aloihin. Ja me todella haluamme sen tehdä. Me todella ymmärrämme, että jos haluamme uudistaa eurooppalaista taloutta, meidän on investoitava vihreään kestävään teknologiaan, meidän on oltava digitaalisempia kuin nyt ja meidän on vahvistettava Euroopan talouden kestokykyä, koska olemme nähneet kuinka vaikea on ollut riippuvainen joistain globaaleista arvoketjuista, jossa on vain yksi tuottaja, kun on kyse tärkeistä terveydenhuollon välineistä, niin kuin olemme viime kuukausina nähneet. Se, mitä me olemme nyt ehdottaneet, ei ole pelkästään ehdotus siitä, miten selvitä kriisistä, vaan miten uudistua ja miten kunnioittaa politiikkamme sosiaalisia aspekteja ja miten Eurooppa on valmis covidin jälkeiseen aikaan. Mm, monet kysymykset esitettiin täällä hyvinkin voimallisesti eh, ja ne liittyivät eh, velkaan ja omiin varoihin. Herra Moiten, Rova Obri, herra Van Overveld. Tässäkin haluaisin sanoa teille, että olemme läksymme tehneet, me tutkimme asiaa hyvin tarkkaan ja meillä on erilaisia ehdotuksia omista varoista, joista haluamme tietenkin keskustella teidän ja jäsenvaltioiden kanssa. Me haluamme käyttää uusia päästökauppatuloja, jotka aikanaan tulevat ilmailusta ja meriliikenteestä ja haluamme käyttää näitä tuloja rahoittaaksemme monivuotisia rahoituspuitteita tulevaisuudessa. Harkitsemme niin kutsuttua sisämarkkinaveroa erityisesti niiltä yrityksiltä, jotka hyötyvät siitä, että sisämarkkinat ovat niin suuret ja toimivat niin hyvin. Me katsomme tarkkaan, miten muut maat tällä planeetalla noudattavat Pariisin tavoitteita ja alentavatko ne todella tuotteidensa ja taloutensa hiilijalanjälkeä. Ja jos tarpeen, niin ottaisimme käyttöön hiilirajaveron, joka voisi olla uusi EU-budjetin tulonlähde. Emmekä tietenkään myöskään unohda digitaalisen veron mahdollisuutta. Tässä haluaisimme mieluiten OECD tai G20 puitteissa globaalin yhteisymmärryksen, mutta jos ei se onnistu, niin sitten olemme mahdollisesti valmiita toimimaan yksin. Rova Schindler ja Erasmani korostivat veronkierron eh, ja epäreilun verokilpailun eh, ongelmia. Nämä ovat tietenkin asioita, joihin aiomme keskittyä. Ja eh, Euroopan budjetin kunnollinen toteuttaminen ja kunnollinen veronkanto ovat pääprioriteetteja. En aivan täysin ymmärtänyt Äh, John Josin äh, kommenttia. Hän äh, sanoi, että emme ole riittävän avoimia. Kello 12 kollegiossa hyväksyimme nämä erittäin tärkeät ehdotukset ja kello yhdeltä, kun kollegi oli täällä. Euroopan parlamentti oli ensimmäinen elin, jossa tämän ehdotuksen esittelimme. Puheenjohtaja hyvin yksityiskohtaisesti selitti, mitä haluamme tehdä ja miten haluamme sen saavuttaa. Siksi tämä perinne, jossa täysin kunnioitamme parlamentin valvontaoikeuksia, sitä kunnioitetaan tulevaisuudessakin ja tulemme esittelemään teille kaikki lainsäädäntöehdotukset, jotka ovat hyvin monimutkaisia, joissa tarvitsemme läheistä yhteistyötä. On esitetty useampia kysymyksiä valtion tukiin liittyen. Kollegani eh, Rova Westwager, hänet tunnetaan eh, päättäväisyydestään, kun hän arvioi kaikkia valtion tukihakemuksia. Ja äh, meidän on tietenkin myös myönnettävä, että viimeiset kolme kuukautta ovat olleet täysin poikkeuksia. Ensin meidän on pitänyt taistella äh, ihmisten elämän puolesta ja sitten heidän työpaikkojensa ja elinkeinonsa puolesta. Tätä olemme tehneet tämän vuoden ajan. Jos sallitte, hyvä puhemies, niin haluan äh, päättää vetoomukseen, koska uskon, että me olemme todellakin historiallisessa eh, vaiheessa ja meidän kaikkien on osoitettavaa todellista poliittista johtajuutta. Me todella arvostaisimme Euroopan parlamentin vahvaa tukea, kuten herra González Ponskin korosti, mutta me myös tarvitsemme teidän tukeanne, jotta vakuuttaisitte äh, Ähm, kansalaiset kotopuolessa. Siksi käännän tämän vetomuksen myös neuvostolle ja jäsenvaltiolle. Me tarvitsemme hyvän päätöksen, nopean päätöksen ja tietenkin ähm, meidän on tehtävä läheistä yhteistyötä kaikkien kansallistenkin parlamenttien kanssa, koska lopulta kun puhumme katoista ja omista varoista, liikkumavarasta, niin tarvitsemme kansallisten parlamenttien ratifiointia. Siksi me tarvitsemme nyt todellista poliittista johtajuutta, joka auttaisi Eurooppaa selviämään tästä kriisistä ja valmistautumaan seuraavaan vaiheeseen. Joten viimeinen virkkeeni on kohdistettu meille kaikille. Tehdään tämä Euroopan unionin puolesta, tehdään tämä tulevan sukupolven puolesta ja tehdään äh, tämä osoittaaksemme kansalaisille, että tiedämme, miten tästä kriisistä selvitään ja miten voimme valmistaa Euroopan äh, tulevalle vuosisadalle. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja lopuksi neuvoston puolesta ministeri Brynjac. Kiitos, kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, aluksi haluaisin kiittää keskustelusta. Haluan välittää teidän näkemyksenne kollegoilleni ja neuvoston puheenjohtajalle. Ja neuvostossa on käynnistynyt valmisteleva työ komission ehdotuksesta niin, että luodaan että saadaan aikaan sopimus mahdollisimman pikaisesti. Kuten jo mainitsin eilen videokonferenssissa, joka käytiin Eurooppa-asioiden kanssa, me keskustelimme kysymyksistä, joita täytyisi käsitellä näiden välineiden luomisessa, jotka auttaisivat saman Euroopan talouden nopeasti käyntiin niin, että voidaan saavuttaa tavoitteet, joita on keskipitkällä pitkällä kuten kohesio, joustavuus ja osallistavuus, samoin kuin myös se, että saadaan, pidetään yllä kest- toimivia sisämarkkinoita, vahvistetaan kestävyyttä ja sitä, että EU pystyy kohtaamaan strategisesti vasta tulevat haasteet. Kysymys on siitä, että on riittävä on myöskin pitävä vaikka puuttumaan välittömiin kielteisiin vaikutuksiin, joita kriisillä on ollut, ja tämä on tärkeää uskottavuudelle. Nämä keskustelut jatkuvat tulevina päivinä ja viikkoina kaikissa mm, eri tasoissa neuvostossa, ja toivomme, että jäsenvaltioiden näkemykset lähentyvät, että saamme aikaan pikaisen ratkaisun seuraavasta budjetista, josta keskustellaan myös Eurooppa-neuvostossa. Neuvosto tarvitsee ohjausta ennen kuin se voi saada aikaan kantansa. Euroopan parlamentti on samaa mieltä meidän kanssamme siitä, että monen rahoituskehys on kiireellinen asia, ja koska sen nopealla hyväksymisellä on pitkälle meniä vaikutuksia kansalaisiin, yrityksiin ja myöskin alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin. Puheenjohtajavaltio tulee kuuntelemaan edelleenkin huolellisesti, mitä parlamentilla on sanottavana, ja odottaa ja rakentavaa jatkuvaa yhteistyötä istuuden välillä, niin että saamme aikaan kunnianhimoisen eteenpäin katsovan monivuotisen rahoituskehyksen, joka vastaa nykyisiin ja vasta tuleviin haasteisiin. Kiitoksia, hyvä ministeri. Tähän päättyy tämä keskustelu. Tämän istunnon pöytäkirja estetään seuraavan täysistunnon aluksi. Istuntojakso on päättynyt ja istunto keskeytetään. Kiitoksia.